toiseen läsenvaltioon. Ja puheenvuoron nyt komission puolesta saa Täissen. Olkaa hyvä. Dear President, honorable members of Parliament. Arvoisa puhemies, parlamentin jäsenet, on ilo esitellä teille parlamentille komission ehdotus joka liittyy työntekijöiden lähettämisen työhön toiseen jäsenvaltioon. Kollegio hyväksyi sen Strasbourgissa tänä iltapäivänä ja voin kertoa teille, että muste on lähes kirjaimellisesti vielä kuivumatonta. Työn vapaa liikkuvuus, työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja palveluiden vapaa tarjoaminen ovat kaksi sisämarkkinoiden perusoikeutta työn alusta lähti, en ole ikinä kuullut, että nämä perusoikeudet kyseenalaistettaisiin, mutta olen usein kuullut huolia, jotka liittyvät neljään aspektiin. Ensinnäkin vaikutus liikkuvuuteen, joka tulisi, että lähetetään ja vastaanotetaan eri maissa näitä työntekijöitä toiseksi. Tässä nykysääntöjen täytäntöpano kolmanneksi, epätasapainot, joita koetaan epäreiluina. Ja neljänneksi, tarve varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla olen vakuuttunut siitä, että meidän ei pitäisi jättää huomiota näitä huolenaiheita, vaan puuttua niihin. Mikä tulisi olla vastauksemme perusta? No ensinnäkin vastauksemme ei pitäisi olla se, että ujostellaan, työvoiman liikkuvuutta pitää edistää, vapaa liikkuvuuden arvoja. EUhan on perustunut sen, sille, se hyödyttää kansalaisiamme, työmarkkinoita ja yhteiskuntiamme. Toiseksi tarvitaan sääntöjä, jotka ovat selviä, reiluja ja jotka toimivat kentällä. Näin ei aina ole nykyään. Tässä on parantamisen varaa. Minusta meillä on nyt neljä välinettä käytössämme, jotka tarjoavat kansallisviranomaisille lisää välineitä, välineitä, joilla voidaan varmistaa se, että vapaa liikkuvuus on reilua ja hyvin hallinnoitua. Meillä on EURES, sitten on tämä formi, jolla voidaan torjua pimeää työtä. Sitten on täytäntöpano direktiivi, joka liittyy työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, ja sitten on täytäntöpano direktiivi, joka liittyy työntekijöiden lähettämiseen. Kaikki nämä neljä välinettä ovat sellaiset, että pitäisi panna täytäntöön nopeasti. Minun tiimini tarjoaa apua jäsenvaltioille, mutta kun siirtymävaihe, transponointi, määräajat direktiiville ovat paukkuneet kesäkuussa, niin komissio ei tule epäilemään ja ryhtymään sitten täytämällä toimiin just tarpeen. Reilut eurooppalaiset työmarkkinat ovat olemassa vain, jos toimenpiteet, jotka me hyväksyneet, tulevat myös täytäntöpannoksi. Nykysääntöjen täytäntöpaneminen on totta kai yksi osa vastausta, mutta mennä pidemmälle pitää parantaa, päivittää ja vahvistaa sääntöjä, jos tarpeen. Pitää muistaa tämä tavoite ja näin ollen Valmistimmekin tämän työvoiman liikkuvuuspaketin viime vuoden lopussa, mutta kuten tiedätte, päätimme lykätä sen, hyvä, sen tätä neuvoston päätöksen asti, jossa tämä Britannia-kysymys ratkaistaan, jotta vältetään puuttuminen poliittisiin keskusteluihin, jotka ovat meneillään. Nyt tämä Britannia-sopimus on pöydällä ja on selvää, että me voi mennä eteenpäin ottamatta huomiota näitä sosiaaliturvakysymyksiä. Meidän pitää siis tietää Britannian kansanäänestyksen tulos ennen tätä, mutta tähän reiluun työvoiman liikkuvuuteen toinen kysymys, lähettäminen. Komissio on tänään hyväksynyt lainsäädäntöehdotuksen, josta ilmoitimme, ja työolemassamme vuodelle 2016. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluan sanoa tämän hyvin selvästi, mikä on poliittinen kantani tähän tarvitaan lisälähettämistä Eurooppaan, ei vähemmän. Työntekijän osalta siis on noin 1,9 miljoonaa tai työntekijän lähettämistä per vuosi, mikä on huomattava lisäys, mutta alle prosentti työvoimastamme on siis potentiaalia lisäyksellä ja komissio tulee jatkamaan sitä, että poistetaan esteitä rajat ylittäville palveluille, kuten sisämarkkinastrategiassamme on sanottu. Eli vaadimme lisää rajat ylittäviä palveluita. Lisäättämisiä kuitenkin pitäisi myös varmistaa, että järjestelmä toimii reilulla tavalla. Se on reilu työntekijöille ja myös yrityksille. Paljon on sanottu kirjoitettu siitä, miten sisämarkkinasääntöjä sovelletaan ja mitä niiden yhteys on sosiaalisiin sääntöihin osalle markkinasääntöjen pitäisi olla tärkeämpi asia toisille taas sosiaaliturva on tärkeämpi, mutta kuitenkin Euroopan sosiaalisen mallin ydin on, että molempien pitäisi kulkea käsi kädessä. Tämä oli 96 direktiivin ydintavoite ja se on edelleen tavoitteemme. Edistetään siis pal- rajat ylittäviä palveluita ja samalla taataan työntekijöiden turva ja yhtäläiset toimintaedellytykset paikallis palveluntarjoajille ja rajat ylittävien palveluntarjoajille. Nyt 20 vuotta on kulunut vuoden 26 direktiivin hyväksymisestä. Ja totta kai Euroopan työmarkkinat ovat muuttuneet tuossa ajassa. 28 jäsenvaltiota on nyt ja tämä moninaisuus ja eri palkkajärjestelmien määrä on huomattavasti kasvanut. Lähentymisen sijaan on etääntymistä ja tämä vaikuttaa myös työntekijöiden lähettämiseen. Minimipalkkojen kuilu on kasvanut yksi yhdestä suhde oli yksi, yhden suhde kolme vuonna 96, nyt suhde on yhden suhde kymmeneen tällä hetkellä. On myös eroja siinä, mitä ovat palkkauskriteerit eri maissa. Saako työntekijä 13 kuukauden bonuksen, joulubonuksen, matkakustannuksia, miten niitä saa korvattua nykysäännöt, eivät tarjoa selvää vastausta tähän ja tämä johtaa epäilyihin ja kiistoihin päivittäin. Tämä on huonoksi lähetettyille työntekijöille, joille tilanne on vaikea, he eivät, heidän oikeuksensa ei noudateta, ja tämä on huonoksi myös lähettäville yhtiöille, sillä se lisää transaktiokuluja, ja osa jopa luopuu ajatuksesta lähettää työntekijöitä, sillä se on liian monimutkaista. Hyvin kilpailukykyisissä sisämarkkinoissa kilpailu perustuu laadulle, tuottavuudelle, innovoinnille. Työmarkkina, työntekijäkulut on vain yksi elementti, mutta kilpailu perustuu pelkästään palkkoihin. Se, tämä ei olisi työntekijöiden tai yhtiöiden intresseissä, eikä EUn kilpailukyvylle globaalissa taloudessa. Arvoisat parlamentin jäsenet, rakennusala vastaa 43 prosentista lähetettyistä työntekijöistä. Nämä Tämä on levinnyt kuitenkin muillekin alalle, toimittajat, pankkirit, terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ja muutkin ovat nyt lähetettyjä työntekijöitä paljon. Heitäkin pitäisi suojella, mikä nykydirektiivin puitteissa ei ole aina taattua. Lopuksi nähdään sitä, että ulkoistaminen lisääntyy ja aliurakoitsumisen käyttö lisääntyy. Se on järkevää, kun se tarjoaa eri taitoja ja tehokkuuksia. Se kuitenkin saattaa luoda markkinahäiriöitä, kun nämä urakointifirmat eivät noudata samoja sääntöjä palkkauksen suhteen. Paikallis palkkasääntöjen kiertäminen johtaa epätasa-arvoisuuksiin ja siihen, että mennään kohti alempia normeja. Se ei ole sisämarkkinat, joita haluamme, eivätkä sisämarkkinat, jotka lupasimme kansalaisille on selvä, että tarvitaan kohdennettua EUn tarkastusta vuoden direktiiville, jotta voidaan puuttua näihin kysymyksiin. Pitää päivittää sääntöjä nykypäivän kontekstiin ja tiedän, että monet teistä muistavat nämä vaikeat keskustelut, joita käytiin tätä direktiivistä. Muistan ne myös. Olin silloin tämän parlamentin jäsen tuon aikana, mutta uskon vilpittömästi, että tällä kertaa me voimme päästä sopimukseen taas. Alusta asti, puhemies, olen kuunnellut tarkkaan eri poliittisten ryhmien edustajien puheenvuoroja ja jäsenvaltioita ja sidosryhmiä, ja olen pannut merkille seuraavat pyynnöt erityisesti. Pitää suojella paremmin lähetettyjä työntekijöitä, yhtäläiset toimintaedellytykset kotimaisten ja rajat ylittävien palveluntarjoajien välille. Tarvitaan lisää avoimuutta, lisää oikeusvarmuutta pitää kunnioittaa suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatetta ja totta kai myös kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta ja kansallisia palkkajärjestelmiä. Ehdotus, jonka komissio hyväksyi tänään, puuttuu näihin huolenaiheisiin tasapainoisella tavalla. Lupaamme kohdennettuja toimia, sopetustoimia säännöksille, jotka palkkaan, Tämä perustumussa tuomioistuimen arvioon ja samalla noudatetaan kansallisten kontekstin erityispiirteet. Ei enää soveta vain automaattisesti minipalkkaa vaan kaikki isäntämaan palkkamääräykset sovelletaan. Tulemme myös lähentämään sosiaaliturvalainsäädäntöä, jotta sosiaaliturvatarkoituksiin ja työ lainsäädäntötarkoituksiin. Työntekijät ovat olleet pidempään lähetettyä kuin 24 kuukautta. Heitä pidetään isäntämaan työntekijöinä ja tulemme paremmin suuntamaan yhteen tämän direktiivin tilapäistyöntekijädirektiivin kanssa. Näin ollen paikallistyöntekijöiden työntekijöihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin lähetetyn puhemies. Päämies toivottavasti käytte läpi ehdotustamme tätä virallista eikä epävirallisia. Olen nähnyt, että niitä on kommentoitu lehdistössä viime päivinä. Toivottavasti tarkastelette tätä ehdotustamme avoimin mielin. Rakentavalla lähestymistavalla olen valmis, kuten tiedätte, palaamaan tänne parlamentin keskustelemaan milloin tahansa. Komissio tulee jatkamaan rakentavaa yhteistyötä lainsäädännön Notin kanssa, totta kai myös Palmetin kanssa mielellään. Toivottavasti pääsemme hyvään sopimukseen. Kiitos. Domnul eh, Kaza, un minut și 30. Ja sitten edustaja Kaza, puolitoista minuuttia. President, un nebda dan lil komis... Kiitoksia. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja. Minun on kiitettävä häntä, koska hän osoitti rohkeutta, kun hän uudelleen käynnisti keskustelun tästä direktiivistä, joka oli kaukana täydellisestä. Kansanpuolueessa me katsoimme, että tiettyjä kohtia piti parantaa. Ja tietysti on ristiriitoja ja kaikki eivät ole samaa mieltä. Kävin pitkän keskustelun omassa puolueessani, eikä kansanpuolueen ollut helppo saada aikaan konsensusta, joka meillä tällä hetkellä on tästä uudesta ehdotuksesta. Nyt vetoaisin muihin poliittisiin puolueryhmiin. Nyt ei pidä olla populistisia. Parlamentissa meidän pitää lähettää viesti, että olemme yhtenäisiä, että haluamme kompromissin ja esittelijän kanssa teemme yhteistyötä ja teen kaikkeni. Teen yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden ja koordinaattorien kanssa, jotta todellakin saamme aikaan kompromissin, koska tässä meillä on nyt pohja kompromissille. Ja jos me onnistumme tässä, niin me lähettäisimme neuvostolle voimakkaan viestin, koska neuvoston pitää myöskin ymmärtää tämä asia. Kiitos. Tonas part- Kiitoksia. Teille on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. So. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr! Kiitoksia. Varapuheenjohtaja, hyvä kollega. Nyt kun puhuitte näistä eri poliittisista ryhmistä, niin mielen tuli, että haluaisin nyt esittää teille kysymyksen SND-ryhmästä. Mitä mieltä olette asiasta, kun sanoitte, että paikalliset minimipalkat on maksettava, tai että jonkinlainen keskiarvo pitäisi määritellä. Miten se onnistuu mielestänne? Mitä yritin sanoa oli, että tietenkään kaikki eivät ansaitse mitä haluavat, mutta tämän järjestelyn kautta, joka nyt on saatu aikaan, niin meidän pitää pystyä saamaan aikaan kompromissi. Ei ole kyse siitä, mitä minä haluan tai mitä minä hyödyn, vaan mitä, mistä olen valmis luopumaan, niitä molemmat loppujen lopuksi voittavat. Näin päästään eteenpäin ja aletaan kompromisseja. Jos olemme populistisia, silloin häviämme loppujen lopuksi aivan erityisesti työntekijät häviävät työntekijät tarvitsevat sitä, että me olemme yhtenäisiä ja näin voimme turvata heidänkin oikeuksiaan. Kiitos, Steiner, kaksi minuuttia. Kyse ei ole siitä, että vähennetään työntekijöiden lähettämistä, vaan sitä, että Euroopan sisällä meillä pitää olla reilut säännöt. Täisen olen iloinen siitä, että komissio on ymmärtänyt, että tämä täytäntöpanodirektiivi ei riitä, vaan että todellakin pitää nyt puuttua tähän varsinaiseen direktiiviin. Ja AY-liitteiden ja sosialistien painostuksesta viikon loppuna viimein viikkoista luonnosta on jo parannettu. Ja jos komissio olisi suhtautunut sosiaalisen vuoropuheluun vakavasti, niin tältä olisi vältytty. Ja palkkakysymyksissä pitää noudattaa sääntöjä ja se, sen pitää koskea kaikkia palkkaneuvotteluita ja myöskin, myöskään vähimmäistandardeja ei saa tulkita enimmäistandardeiksi. Ja jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus myöskin tulevaisuudessa soveltaa tiukempia sääntöjä työntekijöiden suojelemiseksi. Pidämme hyvänä sitä, että nyt on määritelty lähettämisen kesto, mutta 24 kuukautta on kuitenkin kaukana todellisuudesta. Jos katsotaan vaikka rakennusalaa, niin val- puolet näistä tekevät työtä alle puolen vuoden. Eli kuuden kuukauden rajan pitäisi olla tässä tavoitteena, jotta tilannetta voidaan parantaa. Ja lisäksi nämä varsinaiset ongelmat pitää ottaa esille. Ketjulähettäminen, nämä pitkät hankintaketjut ilman varsinaista vastuuta, postilla kirjoituslaatikkofilmat, työntekijät, joiden oikeuksia ei kunnioiteta, vääristynyt kilpailu ja nämä asiat pitää direktiivin uudistamisessa ottaa esiin ja myöskin mitä tulee sosiaaliturvajärjestelmien uudistamiseen. Kiitos. Kiitoksia. Teillä on Schulzelta sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Frau Kollegin Sie kommen... Niin, kollega Steinruck, te olette saksalainen kuten minä. Ja te puhuitte juuri tästä sama palkka samasta työstä periaatteesta. Ja nyt haluaisin kuulla, miten te Saksasta käsin määrittelee tämä, onko kyse alueesta, onko osavaltiosta, onko kyse koko Saksasta. Meillähän on hyvin erityyppisiä palkkoja samasta työstä myöskin Saksassa, eli tämän haluaisin kuulla teiltä. Ja genau das war eben... Niin juuri tästä halusin puhua. Eli kaikki alueelliset, kaikki alakohtaiset palkkasopimukset ja vähimmäispalkat ovat pohjana tälle lähetettyjen työntekijöiden direktiiville. Jos yhdessä paikassa kaksi ihmistä tekee työtä, tekevät samaa työtä, niin silloin heidän on saatava myöskin sama palkka ja sosiaaliturva. Mielestäni se on oikeudenmukaista. Doamna McIntyre. Kiitoksia, Sten McIntyre, yksi minuutti We've just been speaking about... Nyt täällä on puhuttu Puhuimme juuri paremmasta lainsäätelystä. Täytyy kuitenkin sanoa, että tämä ei ole mikään hyvä esimerkki. Tässä on kyseistäkin muusta kuin paremmasta lainsäädännöstä. On todella huono idea uudelleen avata tämä asiakokonaisuus, kun vieläkin odotamme täytäntöönpanoa, täytäntöönpanodirektiivejä jäsenvaltiolta. Minä tiedän, että tämä on kohdennettu tarkka, uudelleen tarkasteluun, mutta en, en ole siltikään tähän tyytyväinen. Mitä tulee yksityiskohtaisuuksiin? Palkkaus periaate työntekijän kohdalla on paljon laajempi kysymys kuin alkuperäisessä direktiivissä, jossa viitataan vain palkkaan. Todennäköisesti tämä vaikuttaa haitallisella tavalla pieniin yrityksiin, pk-yrityksiin. Ja vaikkakaan ehdotus ei suoraan viittaa samaan palkkaan samasta työstä samassa paikassa, niin oletan kuitenkin, että tähän komissio pyrkii meidän täytyy olla todella varovaisia, ettemme luo sellaista lakia, johon taas liittyy tällaisia sattumavaraisia seurauksia. Kiitoksia. Hyväksyttekö niin sieltä vasemmalta sinisen kortin eikäriltä? Ai ei. Selvä. No voitte sitten selvittää väline tämän kokouksen jälkeen. Sitten Diabajova, Kaksi minuuttia. Yes. I think that every member has... Uskon, että jokaisella edustajalla on oikeus kieltämättä syystä kortista, eikä olisi tarvinnut kutsua häntä pelkuriksi. Tätä sanaa ei voi käyttää tässä täysinnossa puheenjohtaja. So, uh, eh, Damna Dlabajova. Eli Jabajova, olkaa hyvä. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Nykyertus tälle työtön lähettämistä työhön koskevan direktiivin tarkoitus oli suuri yllätys meille. Tätä käsitellään jo nykydirektiiville joka on tasapainoinen ehdotus palveluiden vapaan liikkumisen ja suojelun tason välillä mukaan lukien oikeudenmukainen palkka. Sen takia haluaisin esittää teille tämän kysymyksen. Mikä teistä on tämän direktiivin ulkotarkastelun tavoite, vaikka en nähnytkään vielä sitä toiminnassa tarvitsisi pitkään. En tiedä, mitä sen lainsäädännön lopputulokset ovat. Eikö tämä ole ristiriidassa hyvän, paremman sääntelyn periaatteen kanssa? Komissio toivoo saa parempaa kilpailukykyä ja paremmat palkkaolosuhteet. Tuleeko näin olemaan ympäri Eurooppaa, uskotteko näin? että ole huolissani, että kilpailukyky vähemmän kehittyneissä maissa tulee olemaan huonompi nyt erityisesti jos ajatellaan työtä lähettämistä. Olette katsolleet reaalitaloutta jäsenvaltioissa mukaan lukien kuilut palkoissa eri välillä? On huolissaan, että tämä johtaa jäsenvaltiollisiin kiistoihin ja se tulee lisäämään liikkuvuuden esteitä. Tätä ei ole määritelty jäsenvaltioissa ja se tulee vaikuttamaan kielteisesti rajat ylittäviin taloustoimiin ja pieniin yhtiöihin, jotka ovat reaalitalouden rankka. Kilpailukyvytön EU ei tule pärjäämään globaalisti ja uskon, että kilpailukykyä tässä tarvitaan enemmän kuin mitään muuta. Ja voin sanoa että Alde tulee tekemään kaiken mahdollisen, jotta varmistetaan, että pysymme kilpailukykyisinä. Eh, Seuraavaksi Händel, puolitoista minuuttia. Ja, vielen dank. Eh. Kiitoksia. Viimeisen neljän vuoden aikana lähetettyjä työntekijöitä on valtavasti enemmän kuin aikaisemmin. Ja se olisi paha, ellei sitten olisi myöskin paljon tullut tietoja väärinkäytöksistä. Komission tavoitteena on panna pisteet tälle väärinkäytölle, ja se on hyvä, mutta tämä sama palkka samasta työstä samassa paikassa periaate pitäisi viedä läpi. Mutta nyt kun käyn läpi tämän tekstin, niin täytyy sanoa, että se mitä tekstissä on, ei tarkoita sitä, että samasta työstä saisi saman palkan samassa paikassa. Jos nämä työntekijät ovat olleet 24 kuukautta tällä paikalla, niin silloin he saavat nämä samat oikeudet, mutta se ei riitä. Emme ole ratkaisseet tätä alihankintaketjuongelmaa. Siellä on aina tätä polkumyyntiä palkkojen osalta, eikä myöskään ole ratkaistu ongelmaa näiden lume itsenäisten ammatinharjoittajien osalta, joita lähennetään työntekijöinä, vaikka he eivät sitä ole. Ja sitten on myöskin vuokratyövoimaan liittyviä ongelmia. Emmekä ole ratkaisseet ongelmaa, joka liittyy valvontaan jäsenvaltioissa liittyen näihin lähetettyihin työntekijöihin, koska jäsenvaltioiden välillä nämä tiedot eivät kulje kunnolla. Eli tämä ei riitä komission jäsen. Meidän täytyy parantaa tekstiä. Jos komissio ei esitä mitään parempaa, niin komission täytyy vihdoinkin vaatia samasta paikasta, samaa palkkaa samasta työstä samassa paikassa. Minut, Lam- ja sitten Lambert, puolitoista minuuttia. Thank you, President, and thank- Kiitoksia puhemies. Kiitän komissiota tästä johdannosta. Me kaikki ymmärrämme varmasti, että pitää varmistaa, että kunnollinen työntekijöiden suoja, mistä he ovatkin peräisin, missä tekevätkään työtään, että heitä ei hyväksikäytetä ja yritykset toimivat lainmukaisesti. Me haluamme varmistaa, että työntekijöiden lähettämistä ei käytetä mekanismina tahallisesti viedä standardeja palkkoja alaspäin tunnemme huolta tietenkin eri alueilla, eri sektoreilla näiden työntekijöiden kohtalosta ja tunnustamme, että täytäntöönpanon direktiivi täytyy viedä osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa. Monet jäsenvaltiot eivät oma tarvittavia resursseja, mitä tulee työtarkastuksiin, jotta todellakin voidaan tehokkaasti toimia. Joten meitä pyydettiin tarkastelemaan, vastaako ehdotus näihin ongelmiin. jotka jotkut meistä pitää kyllä tässä vielä vakuuttaa uskon. Me haluamme tietää, onko tämä TES-sopimusten rajoituksessa, joka on tässä mukana, sopiiko se yhteen tuomioistuimen päätösten kanssa, mutta pitäisikö mennä pidemmällä ja ottaa mukaan myös yritysten sopimukset, sektorin kohta, alakohtaiset sopimukset, jos ne, ne eivät ole mukana, niin miksi eivät ole mukana? Mitä tulee sitten pa- palkkauspaketteihin, on parempi, että se puhuta pelkästään palkoista, varsinkin kun monissa maissa on minimipalkkoja, joilla ei kuitenkaan tule toimeen, mutta yhtäläinen palkka, niin se tuntuu hyvältä idealta, niin joillekin, joillekin kohdalla pitäisi miettiä, että ehkä työ, jota tarjotaan, ei ole niinkään houkuttelevaa. Tätä pitää tarkastella kattavalla tavalla, että varmistamme sen, että tartumme todellakin näihin ongelmakohtiin. Minut. Ja sitten Eker, kaksi minuuttia. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä sallitaan, että yhtiöt lähettävät ulkomaisia työntekijöitä toisiin maihin, jossa on edelleen työttömiä ihmisiä, jotka epätoivoisesti etsivät töitä. Ihmiset muistavat Linsi vuonna 2009 yliarvostumissa, jotka ovat suoraan seurausta tästä lainsäädännöstä. Ja tämä, että halutaan yksi valtio, joka ei ota huomioon kansallisia rajoja tai elintasoja, joka vihastuttaa ihmisiä Britanniassa – tilapäiset työntekijät, heillä ei ole, heillä ei ole laskuja maksettavina. Minun äänestäjillä ei ole tuota luksusta. Heillä on laskuja, joita pitää maksaa, olivat töissä tai eivät. Ja tämä on perusongelma tässä direktiivissä ja EUn vapaassa liikkuvuudessa. Siinä mennään huonompiin palkkoihin ja huonompiin elinolosuhteisiin suuryhtiöt maksavat minimipalkkoja ja päädymme siihen, että on paljon taloudellisia pakolaisia, jotka ajavat palkat alas. On tulossa yhä selvemmäksi, että EU on suuryritysten asialla, sen politiikat ovat laskeneet palkkoja ja tämä tulee olemaan teidän perikatonne 23. kesäkuuta. Jokainen työntekijä, jota on poljettu, joka on menettänyt työpaikkansa, joka on menettänyt maahanmuuton takia, tulee sanomaan sanottavansa EUssa on kyse harvojen edusta, mutta enemmistö tulee asettamaan suunnan Britannialle. Kiitos sitten Jaslovietska, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Komission jäsen, aluksi haluaisin lämpimästi kiittää komission jäsentä, koska työllisyys on nyt otettu komission toiminnan keskiöön. Mutta nyt kuitenkin minua mietityttää, miksi komissio niin nopeasti halusi uudistaa tätä direktiiviä. Poliittiset ryhmät ja jäsenvaltiot ovat hyväksyneet nämä direktiivit. Ja nyt meillä on sitten kompromissi liittyen palvelun tuottamisen vapauteen ja työntekijöiden oikeuksiin. On harmi, että komissio ei odotellut, ja tämä meni nyt monelta jäsenvaltiolta ohi. Jotta meillä olisi voimakkaampaa yhteenkuuluvuutta ja samat säännöt, niin uusi sääntely on tarpeellista, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että nämä yritykset, jotka lähettävät työntekijät ulkomaille, joutuvat osittain maksamaan kustannuksia. Eli meidän täytyy katsoa pk-yritysten asemaa ja meidän täytyy varmistaa, että sisämarkkinat eivät heikkene. Nämä työntekijät täyttävät tiettyjä aukkoja paikallisilla työmarkkinoilla ja jos nyt luodaan uusia aitoja, niin se voi johtaa lähetettyjen työntekijöiden vähenemiseen ja uskon. Mulțumim. No niin, täältä loppui puheenvuoro. Ja seuraavaksi sitten Edustaja Jongerius, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari. Viime viikonloppuna omassa maassani oli pääuutisena, että sadat työntekijät Romaniasta tekivät työtä eurolla Alankomaiden satamissa he saavat palkan Romaniassa ja ikävä kyllä tämä ei ollut mikään sattuma. Ja romanialaisia ei voitu mistään syyttää, vaan ihmisiä, jo, jotka etsivät tällaisia porsaan aukkoja lainsäädännöstä, heitä voidaan kyllä syyttää. Jotkut ovat liian nopeasti pyrkineet, sitä, että tässä on liian nopeasti tarkasteltu, tätä tässä direktiivä. Minä sanoisin, että lopultakin ymmärrätte, että 28 eri työmarkkinan yhdistäminen voi toteutua vain, jos taataan todellinen työntekijöiden liikkuvuus ja voidaan taata se, että suojellaan työntekijöitä. Ja teidän ehdotuksenne siitä, että sovellettaisiin tätä direktiiviä, niin on, se on minusta oikeansuuntaista toimintaa. Olen suhtaudun myönteisesti siihen, että laajennetaan vastuuta ja velvollisuuksia näille ty- on lähettävät työntekijöitä ulkomaille, mutta tämä asia ei ole vielä loppuun käsitelty. On vielä suuria eroja sosiaalijärjestelmisen jäsenvaltion kesken ihan niin kuin näiden romanisten työntekijöiden tapauksessa, joka tekivät, tekevät työtä telakalla alakomassa. Me kutsumme tätä tällaiseksi palkkioiden soppaukseksi. Tässäkään ei ole vielä yhtäläisiä mahdollisuuksia toimia. Tämä käy selväksi. Ja tämä näkyy myös tästä ehdotuksesta, kun pyritään koordinoimaan sosiaaliturvaa turvaa myöhemmin tänä vuonna. Vain jos saadaan yhtäläinen palkka samasta työstä samalla työpaikalla. Näin saamme solidaisuutta aikaan myös tulevaisuuden varalta. Kiitoksia. Kiitos sitten Zlotowski, yksi minuutti. It doesn't work? It doesn't. Um, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, dziwię się komisji, że w tak trudnym... Kiitoksia puhemies, komission jäsen. On ihmeellistä, että komission vaikealla hetkellä EU:ssa ssa on aloittanut uuden työmaan. Kun nyt, jos halutaan vähentää liikkuvuutta, koska tällainen vaikutushan tällä direktiivillä olisi, ja se johtaa siihen, että työttömyys EU:ssa nousee, myöskin Puolassa. Ja myöskin kuluttajat joutuvat maksamaan enemmän tietyistä tuotteista, ja he joutuvat siis tämän ehdotuksen uhreiksi. Kuka tästä sitten hyötyy? No ensinnäkin Länsi-Eurooppa. Tässä nyt taas näkyy esimerkiksi Euroopan liikennemarkkinat. Ei voi olla niin, että ainoastaan rikkaimmat maat luovat sitten esteitä rajat ylittävälle liikkuvuudelle. Eli me ehdost, meidän pitää ehdottomasti vastustaa tätä. Minuut ja sitten Haakin yksi minuutti. Kiitos puhemies. No niin, loppujen lopuksi meillä on tämä ehdotus muuttaa tätä direktiiviä puheenjohtaja Juncker ja tekomissari komissaari lupasitte meille samaa palkkaa samasta työstä samalla työpaikalla. jättäessä. se on. Minä olen tyytyväinen nähdessäni tämän direktiivin 20 vuotta vanha ja tuona aikana on ollut paljon tapauksia tuomioistuimessa. Valtapaus, Viking-tapaus, on ollut epävarmuuksia liittyen direktiiviin ja väärinkäyttöihin. Uskon, että tämä direktiivi tulee käsittelemään niitä osittain, mutta se ei voi käsitellä kaikkia ongelmia. On edelleenkin artikla 45 suhteen ongelma sijoitussopimuksessa, joka lupaa yhtäläisen käsittelyn ja 56 artiklan, joka sallii sen, että palveluita tarvitaan räätälöitävästi 45 lupaa yhtäläiset toimintaedellytykset tilapäistyöntekijöille, osa-aikaistyöntekijöille ja miehille ja naisille, mutta ei lähetetylle työntekijöille tietyillä aloilla, esim. rakennusalalla, on palkkakuluja 30 prosenttia tai enemmänkin paikallisten ja täytyöntekijöiden välillä. Ja sitten maita, joissa työntekijöitä on suuri osa tuosta sektorista, niin silloin lähetetty, lähettäminen voi laskea palkkoja kyllä. Tarvitaan kilpailua yhtiöiden välille, mutta kuten sanoitte komission jäsen, tuon pitää perustua useisiin elementteihin, se pitää perustua tuottavuuteen ja asiantuntijuuteen innovointiin palveluiden laatuun eikä vain palkkoihin. Kuten edustaja Kasa, minä kiitän teitä rohkeudestanne, että toitte tämän ehdotuksen. Se on alku. Eh, Kiitoksia. Le Jarik, yksi minuutti. La justice et la création d'un espace comme... oikeus ja yhtenäinen alue työntekijöille ei tarvitse mitään tämän direktiivin tarkistusta. Se, mitä te ehdotatte, komissari, säilyttää kilpailun työntekijöiden kesken EU-ssa. Me pyydämme teitä siis laatimaan uuden direktiivin ja ensin pitää kuulla AY-liikettä tarkoituksena varmistaa komentotyöntekijöille todellinen yhtäläinen kohtelu, mitä tulee palkkaan, sosiaaliturva, työolot pitää taata, pitää täydentää sillä, että luodaan eurooppalaiset työtarkastajat, jotta voidaan soveltaa työoikeutta korkeatasoisella tavalla. EU-toimielimissä täytyy tulla usein talousen oikeuksien moottori koskien kaikkia työntekijöitä. Tätä ilman työntekijät hylätään oman onnensa nojaan niin kuin tällä hetkellä on tilanne. Domnul, doamna Raimke, un minut. Sitten Raimke, yksi minuutti. Thank you, uh, Mr. Chad. Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. EUn tulevaisuus on uhattuna Monet kansalaiset eivät enää usko, että EU pystyy pitämään kiinni lupauksistaan. Ja joskus minäkin mietin, teemmekö riittävästi, jotta loisimme oikeudenmukaiset työmarkkinat, joissa suojellaan työntekijöitä väärikäytöksiltä ja jotta yhteiskuntamme olisivat oikeudenmukaisemmat ja sitkeämmät kriisin aikana. Nyt kun ollaan muuttamassa tätä direktiiviä, niin voidaan sanoa, että ei mennä riittävän pitkälle. Me emme pidä kiinni lupauksesta suojella työntekijöitä hyväksikäytöltä, erityisesti niitä, jotka ovat riippuvaisia eurooppalaisesta sosiaalilainsäädännöstä, eli lähetetyt työntekijät. Nyt komission pitäisi puolustaa näitä työntekijöitä, jotka menevät toiseen jäsenvaltioon. Usein heistä tulee tällainen haavoittuvaisempia. Ja tarvitsemme jäsenvaltioita, jotka panevat täytäntöön tämänhetkistä lainsäädäntöä kunnolla. Ja on harmi, että elämme hyvin rikkaalla, yhdellä rikkaimmista alueista, mutta emme pysty kuitenkaan suojelemaan työntekijöitä vaarallisilta työolosuhteita, emmekä rankaise työnantajia, jotka käyttävät hyväkseen järjestelmää. Ja toivottavasti voimme edetä parempaan tilanteeseen tämän tekstin avulla. Kiitos sitten Agea, yksi minuutti. Grazie presidente, komissaari. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Vuonna 2014 Euroopan komissio julkisti täytäntöönpanodirektiivin, joka pitäisi estää sosiaalinen polkumyynti lähetettyjen työntekijöiden osalta. Ja tällä tavalla puututtiin myöskin näihin postilaatikoyrityksiin, mutta jäsenvaltioissa on kuitenkin estetty se, että kunnolla arvioitaisiin tilannetta ja löydettäisiin ratkaisuja näihin ongelmiin. Direktiivi ikävä kyllä sisältää tärkeitä aukkoja, koska jäsenvaltioilla on liikaa vapauksia soveltaa tai olla soveltamatta valvontatoimia ja sanktioita, kun pitää rangaista näistä väärinkäytöksistä. Ja tässä luotetaan liikaa siihen, että jäsenvaltiot pystyvät tai haluavat antavaa apua ja tietoja toisille jäsenvaltioille, jotta voidaan sitten rangaista petoksista ja väärinkäytöksistä. Ja sitten tässä myöskin tämä suhteellisuusperiaate on poljettu jalkon, eli sekin heikentää direktiivin tehokkuutta. Ja tässä nyt olisi niin monta asiaa, joita pitäisi vielä hioa, jotta tämä olisi tehokas ja kunnollinen teksti. Kiitos, Sten Schulze, puolitoista minuuttia. Frau Kommissarin Komission jäsen, haluaisin kiittää teitä siitä, mitä esititte meille. Ja mielestäni tämä on erittäin hyvä pohja, jolta voimme jatkaa työtä. Ja on tärkeää, että myöskin Euroopassa käsitellään näitä asioita, koska kaikki ei mene niin kuin haluaisimme näissä asioissa. Mutta varoitan siitä, ettei pidä nyt löytää yhtä ratkaisua kaikille, vaan meidän täytyy katsoa nyt näitä faktoja eikä, ja tietoja. Kaikki lähetetyt työntekijät eivät ole ongelman lähde. No sitten on työntekijöitä, jotka tulevat alhaisen palkan maasta korkean palkan maahan ja näin ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa. 50-60 prosenttia työntekijöistä on sellaisia, joita tämä koskee, mutta on myöskin työntekijöitä, jotka menevät korkean palkan maista alempien palkkojen maihin. Ja sitten, no ongelmia tietysti on, esimerkiksi äh, teurastamoissa, palveluissa, rakennusalalla on väärinkäytöksiä, ja niitä pitää torjua ja meidän täytyy toimia niin kuin EPPssä on todettu, eli meidän täytyy uudistaa näitä sääntöjä, mutta tärkeää on katsoa tätä sisältöä. Ja toinen asia, josta haluaisin puhua, sama palkka samasta työstä samalla paikalla. Se kuulostaa tietysti hienolta, mutta se on kuitenkin hankalaa tai mahdoton panna täytäntöön. Eli mitä sama palkka sitten on? Onko se bruttopalkka, nettopalkka? Miten nämä mitä sama työ määritellään. Ja onko sama paikka, onko se sama kaupunki, sama osavaltio, sama valtio. Tästä käydään vielä pitkään keskustelua. Kiitos. Ja sitten Ulfskog, puolitoista minuuttia. Fru kommissionär, ni och framför... Arvon komission jäsen te ja puheenjohtaja Juncker olette laatineet erotuksen, jonka pitäisi antaa samasta työstä sama palkka. Sen tarkoitus on puolustaa työmarkkinoiden vuoropuhelua. Sanotte, että työntekijät ja ammattijärjestöt sen myötä päättäisivät palkkatasosta, eivätkä poliitikot. Se on tarkoitus. Mutta mitä meillä nyt on käsillä on ehdotus, joka menee päinvastaiseen suuntaan. Näin siis oli aikaisemmin. Nyt meillä on paljon parempi ehdotus siis. Se, mitä tiedämme, on, että EU tarvitsee lisää liikehdintää työpaikoilla. Tiedämme myös, että tulemme tarvitsemaan samaa palkkaa samasta työstä. Komission jäsen puhuitte biologisista palkoista, naisten palkoista, jotka ovat varmasti alhaisempia kuin miesten palkat. Se on aika historia, mutta olette ainakin samaa mieltä maantieteellisesti erilaisista palkoista. No minusta tätä ei voida hyväksyä. Meidän pitää muuttaa tilannetta. Ja tämä pitäisi juontua siis direktiivin uudelleen tarkastelusta kunnollisella tavalla me työvaliokunnassa teemme kanssa lähestä yhteistyötä. Damna Lopez. Kiitos sitten Lopez, yksi minuutti. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. 20 vuotta sitten AY-liikkeet vaativat direktiiviä, että voidaan taata työsuojelu lähetettyjen työntekijöiden kohdalla. Emme onnistuneet siinä, koska EUlle palveluiden tarjoaminen on tärkeämpää kuin työoikeudet. Toisin sanottuna sisämarkkinat tarkoittaa sitä, että voidaan heikentää työoikeuksia ja suosia työnantaja. Komissio tuntee painostusta tehdä muutoksia, mutta olemme varsin kaukana Junckerin sitoumuksesta yhtäläinen pal- sama palkka samasta työstä samassa työpaikassa. Se, että otetaan käyttöön tarvittava palkkajärjestelmässä on epäselvä ja tässä varmistetaan myös, että työ, sosiaaliturva on erilainen. Äh, työehtosopimukset ovat alakohtaisia, heidän pitää odottaa 24 kuukautta ennen kuin täysin sovelletaan. Mitä tulee keskiaika, mittaisiin komennuksiin. Tarvitaan minimilainsäädäntöä, joka vahvistaa työsuojelua ja äh, ei, ei pidä heikentää yleisellä tasolla työehtoja, niin kuin on ollut kriisin aikana. Meillä on jatkuva haaste. Meidän pitää harmonisoida työmarkkinoita. Eli un minut. Sitten Delli yksi minuutti. Madame la commissaire... Komission arvon kollegat, lopultakin komissio puhuu sosiaalista Euroopasta. Kuitenkin ehdotuksenne ei ole tarpeeksi, siltä kai tarjoatte parannuksia muun muassa takuu samasta palkasta samassa työssä samalla paikalla, mutta varotaan nyt. Ei puhuta vain sloganeista, pitää pidemmälle nopeammin ja tarjota todellisia ratkaisuja. Tarvitaan todellista mustaa listaa petollisista yrityksistä pitää kieltää se, että lähetetään työntekijöitä petostapauksessa. Kaikki tämä on tarpeen ennen kuin on liian myöhäistä se Miksi sanon tämän? No, koska sellainen polkumyynti symboloi tätä taistelua eri osapuolten välillä. Toisaalta ne, jotka puolustavat Eurooppaa, jotka haluavat tuhoa sitä. Tarvitaan lisää tarkastuksia, todellisia toimenpiteitä, jotka puoltavat sosiaalista harmonisointia käsiä. Tämä on EUn kohtalo, joka on pelissä. Sen takia me vihreissä viemme tätä taistelua eteenpäin, jotta saadaan tar- tehokkaita tarkastuksia, mutta myös eurooppalaista minimipalkkaa, eurooppalaista työttömyysturvaa ja e- eurooppalaista työterveydenhuoltoa. Tämä on pelissä. Kiitos. Lennart. Kiitos, Lennart. Puolitoista minuuttia. Dank u wel, voorzitter. Allereerst ben ik... Kiitoksia, puhemies. Olen tyytyväinen, että tämä on nyt ehdotus tehty ja voimme ryhtyä työhön. Tiedämme kaikki, että tässä on erilaisia näkemyksiä jäsenvaltioiden kesken, mutta myös täällä parlamentissa, mitä tulee tähän komennusdirektiiviin. Ja haluaisin kiittää Rova Täisänen, joka on ollut päättäväinen asian käsittelyssä. Tämä on tärkeä ehdotus jotta saadaan äh, parannettua komentojen työntekijöiden tilannetta ja vähentää väärää kilpailua työmarkkinoilla sisämarkkinat vapaus tarjota palveluita on tärkeä ja meidän pitää kuitenkin toimia tässä rehellisesti. Ei ole kyse vain siitä, että on vapaa liikkuvuus, myös, myös reilua liikkuvuutta, hyvät pelisäännöt. Sitten kaksi tärkeää prioriteettia ennen, ensinnäkin komennuksen kesto. Komennus tietenkin on väliaikaista ja sitä pitää säädellä tällä tavalla, kuinka kauan tämä komennus kestää, niin siitä voimme tällä, tästä vielä keskustella, mutta jotta tätä kestoa rajoitetaan, se on hyvä ehdotus. Sama koskee palkkausta komennustyöntekijöiden kohdalla. Se voi olla avoimempaa, selkeämpää, hyödyttää heitä paremmin. Se on parempi myös työmarkkinoiden kannalta. Ja tässäkin on tehty joukko hyviä ehdotuksia. Komissaari tämän ehdotus on tasapainoinen. Se on hyvä pohja meidän työllämme täällä parlamentissa ja toivon, että me Euroopan parlamentissa oikealla ja vasemmalla idässä ja lännessä, pohjoisessa ja idässä tasapainoisella tav- tavalla voimme edetä asiassa. Kiitos. Simon, un minut. Kiitos teille Simon, yksi minuutti. Um, thank you, Mr. President. I was start by... Kiitos puhemies. Haluaisin siis selittää ukip kollegalle mistä tässä on kyse. Eli että tässä on kyse siitä, että puhutaan sitä, että ehkäistään sitä, että tätä liikkumisvapautta käytetään väärin. Näin ei tarvitse olla. Ja voimme estää sen. Olisin selittänyt sen hänelle, mutta totta kai hän ei ole täällä, koska hän käytti tämän minuutin YouTube-pätkänsä ja meni sitten baariin, niin kuin hän aina tekevät. Mutta nyt minulla on vielä 30 sekuntia aikaa. Haluaisin onnitella komission jäsentä siitä, että kuuntelit se ja sai aikaan välillä Monet kollegat puhuneet äh, siitä, miten paljon työtä vielä tässä jäljellä. Yleismaailmanen TES ei ole meillä Britanniassa, koska emme käytä tuollaista järjestelmää. Tarvitaan aluekohtaiset neuvottelut, alakohtaiset neuvottelut 24 kuukautta. Se ei riitä, tarvita, se ei ole hyvä, tarvitaan 6 kuukautta, mutta hyvä, että kuuntelitte ja tuli takaisin eri ehdotuksen kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Regner, yksi minuutti. Uh, Kiitoksia, komission jäsen. Te itse sanoitte, että kilpailu, jota nyt käydään, useimmiten on epäreilua, kun ajatellaan palkkoja, elinkustannuksia ja myöskin sitä, että ei makseta sosiaalikuluja. Eli tämä ei nyt edesauta esimerkiksi innovaatiota. Ja tässä yhteydessä, kun katsotaan nyt tätä tärkeää ehdotusta, ja mielestäni se on hyvä. Ja siitä esittäisin konkreettisen kysymyksen. Itävallassa on nyt sopimuksia, joita annetaan halvimmalle tarjoajalle, ja ne tekevät työtä henkilöiden kanssa, jotka ovat kaksi vuotta ulkomailla, ja sitten lupa annetaan, eli sosiaalimaksut maksetaan lähtömaahan, mutta niitä ei kuitenkaan makseta eikä tätä pystytä hoitamaan rajat ylittävällä yhteistyöllä. Eli nyt kun tehdään näitä muutoksia, joita ehdotatte, niin tämä direktiivi, täytäntöpanodirektiivi ja sosiaaliviranomaiset, saadaanko nämä kaikki kolme nyt sovitettua yhteen? Domnul Benifei, un minut. Sitten Benifei, yksi minuutti. Grazie presidente, abbiamo finalmente... Kiitoksia puhemies. Meillä on vihdoinkin tämä odotettu teksti direktiivistä, joka koskee työntekijöiden lähettämistä Tämä on nyt kohdennettu, kuten Täisen totesi, eli tässä on puhuttu myöskin alihankinnoista, sisäisistä työntekijöistä ja pitkäaikaisista komennuksista, mutta meidän täytyy nyt kiinnittää huomiota näiden sääntöjen vaikutuksiin ja erityisesti pitää katsoa, ovatko nämä muutokset sellaisia, että todellisuudessa päästään tavoitteisiin, jotka liittyvät samaan palkkaan samasta työstä samassa paikassa. Sehän on tärkeä tavoite meidän ryhmällemme. No nyt meillä ensimmäinen vaikutuksena on vähän sekava. No komissio on päättänyt nyt sitten puuttua tähän direktiiviin. Ja täällä parlamentissakin on ihmisiä, jotka olisivat halunneet pitää kiinni vuoden 2014 direktiivistä. Eli tähän nyt liittyy ongelmia, mutta kuitenkin olen skeptinen, kun tässä puhutaan näistä toimista, mutta ongelmat ovat kuitenkin paljon suurempia. Eli Toivottavasti parlamentti pystyy yhdessä vahvistamaan tätä tekstiä. Kiitoksia ja sitten menettely ilman puhujalistaa. Tällä on nyt poikkeuksellinen. EPPstä on kuusi puheenvuoropyyntöä ja muista poliittisista ryhmistä vain yksi per ryhmä. Eli ehdottaisin, että nyt kun katsotaan kelloa, niin ainoastaan kolme kollegaa EPPstä saavat puheenvuoron ja sitten kaikki muiden poliittisten ryhmien edustajat. Eli ensimmäiseksi puheenvuoron saa van der Kinderale. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, kollegat. Mikään ehdotus ei ole täydellinen mikään ei koskaan ole kelpaa kaikille. Jos joillekin tämä menee liian pitkälle, joillekin ei tarpeeksi pitkälle. Ehdotus on joka tapauksessa tasapainoinen ja se on jo varsin hyvä ansio. Tässä kiinnitän huomiota työn antajien ja tekijöihin ja tämä on yhtäläiset, pyritään yhtäläiset mahdollisuudet luomaan kaikille. Mutta tässä on onnistuttu. Yhtäläinen palkka samasta työstä samalla paikalla. Se periaate onnistui. Tämä ansaitsee meidän ö, hyväksyntämme. Komissio on lähtenyt liikkeelle tässä hyvin, mutta me täällä parlamentissa ja jäsenvaltioissa pitää ottaa vastaan tämä pallo ja auttaa lähetettyjä työntekijöitä ja jäsenvaltioiden pitää panostaa val- kontrolliin ja tiedonvaihtoon. Me tiedämme kaikki, että vain tehokas kontrolli lainsäädännön kohdalla ja digitaalinen yhteistyö on tarvittava takuu, että estetään sosiaalinen dumpaus. Tässä pitää auttaa, jos haluamme sä- säilyttää uskottavuuden eurooppalaisessa hankkeessa kansalaisten silmissä. Kiitos. Konferati. Sitten konferati. Signora commissario, lo sforzo... Komission jäsen. Komission ponnistelut olivat epäilemättä hyviä, mutta tulos on pettymys. Tässä nyt on puhuttu tästä vapaasta liikkuvuudesta ja mielestäni liikkuvuus on tärkeä väline, kun ajatellaan kilpailukykyä eri yrityksissä. Mutta ehtona on se, että on sama palkka ja samat säännöt kaikille. Muussa tapauksessa liikkuvuudesta tulee väline sosiaalipolkumyynnille, joka vahingoittaa kilpailukykyä ja kilpailu kaiken kaikkiaan ja tietysti henkilöitä, joihin tämä liittyy. Tämä äh, tasa-arvoa näissä ehdotuksissa ei ole. Eli meidän täytyy nyt aloittaa alusta. Ja meidän täytyy kiinnittää tähän nyt huomiota, koska tällä valin tilanne tulee muuttumaan. Pari asiaa nopeasti, mitä tulee tähän vakauttamiseen. 24 kuukautta, se on hyvin paljon, ja se on ristiriidassa sen kanssa, mistä on päätetty esimerkiksi kausityöntekijöiden osalta. Ja samalla tavalla muistuttaisin kaikille, että sopimuksessa, joka on tehty EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä, siellä on sääntöjä, jotka muuttavat näiden henkilöiden suojaa, ja tämäkin on ongelma, johon täytyy puuttua. Marias. Kiitoksia sitten Marias. Kiitos äh, kovasti puhemies. Direktiivi pitää torjua sellaista polkumyyntiä, mitä tarvitaan. On liikkuvuus työvoimalle, se on tärkeää, mutta tässä on paradoksi meillä oli sopimus, josta valtioiden hallitusten päämiehet sopivat, jolla ratkaistaisiin tämä brittiongelma. Siinä on toimenpiteitä, jotka tarkoittavat, että tulemaan syrjintää kansalaisuuden perusteella työntekijöille, jotka nyt tulevat työmarkkinoille Britanniassa. Heillä ei tulemaan tiettyjä oikeuksia, joita muilla on. Heillä, he eivät saa asumistukea, he eivät saa verohelpotuksia ja, ja muitakaan avustuksia. Onko tämä mahdollista? Eikö tämä ole syrjintää muun maan työntekijöitä vastaan kansainvälisen perusteella? Tämä tulee olemaan ongelma monille kreikkalaisille tiedemiehille. Miten voidaan puhua työntekijöiden liikkuvuudesta, kun tätä on tapahtumassa? Kiitoksia sitten Gonzales. Gracias, presidente Kiitoksia puhemies. Jäsenvaltioiden into saada aikaan suurempaa talousta integraatiota samalla, kun to, on etetty toiselliseksi lähentyminen, joka on tärkeämpää, nimittäin sosiaalinen lähentyminen maiden kesken, kun Euroopan kansalaisten tarpeet jäävät syrjään, sosiaalisen syrjään, emme voi katsoa toisaalle. Meidän pitää rakentaa sellaista Eurooppaa, missä on yhtäläisiä oikeuksia ja käyttää esimerkkinä kaikkein demokraattisimpina kehittyneimpiä maita sosiaalisesti eikä toisinpäin. Me tarvitsemme hallintoa, joka pyrkii vähentämään epätasa-arvoa eikä lisää sitä. Sen, kun, niin kauan kuin tällainen asymmetrinen malli toimii, rikotaan Euroopan arvoja vastaan. Tämän suuntaisesti kaikki toimenpiteet, joilla pyritään estämään sosiaalista polkumyyntiä, ansaitsevat, ansaitsevat tuen. Meidän pitää tukea direktiivin tarkastelua koskien lähetettyjä työntekijöitä niin, että siinä todellakin tartutaan työoikeuksiin niiden kohdalla, jotka tekevät työtä oman kotimaan ulkopuolella ja taistellaan huonoja työnantajia vastaan. Kiitos Teemu Hanshahtia. Kiitos puhemies. Avaamalla uudelleen tämän direktiivin, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä komission jäsen tai sen, minä olen puututa kysymykseen, jota populistit käyttävät, jotka haluavat äh, tätä kansallista itsepuolustamista. Olette rohkea, kun avaatte tämän tehtävän ja sanotte, että teidän tehtävänne on selvästi, että on lisää liikkuvuutta Eurooppaan, sillä se mitä haluamme on, että helpotamme työpaikkojen luomista helpottaa yritysten välistä dynamiikkaa ja että jokainen täällä saa töitä ja sosiaaliturvaa EU-tasolla. Kyllä, teemme työtä tämän tekstin parissa. Se edistää kaikkien EU-työntekijöiden asemaa ja meidän pitää mobilisoida liike- jäsenvaltiot, jotta torjutaan petosta, jotta saadaan nämä tekstit tuota täytäntöön, jotta voidaan rakentaa täällä kaikki yhdessä. Ja näin tästä jo premissit tänään olen kuunnellut teitä konsensusta, joka sallii sen, että päästään eteenpäin kaikki yhdessä. Komission jäsen, olemme teidän puolellanne. Kiitoksia. Sitten vielä yksi ECRstä Ruohonen. Ja meillä on EPPstä vielä kolme kollegaa. Eli yksi kollega sieltä saa vielä puheenvuoron. Eli Ruohonen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tällä hetkellä yli kahdeksan miljoonaa EU-kansalaista työskentelee tai etsii töitä toisessa jäsenvaltiossa. Suurin osa heistä on hyvin koulutettuja ammattilaisia. Tämän lisäksi Euroopassa on 1,6 miljoonaa rajatyöläistä. He työskentelevät eri maassa kuin missä he asuvat lopuksi on vielä lähetetyt työntekijät jotka tekevät lyhyitä työkomennuksia ulkomailla heitä on noin yksi viisi miljoonaa. kuului työntekijä sitten mihin tahansa edellä mainituista ryhmistä oleellista on tämä heille kuuluu sama palkka samasta työstä. kahden kerroksen työmarkkinat joissa ulkomaalaiset ansaitsevat huomattavasti kotimaisia työntekijöitä vähemmän ei yksinkertaisesti toimi ja aiheuttaa paljon ongelmia. se myös vääristää yritysten välistä kilpailua ja sotii eun perusarvoja vastaan. kiitos. olen täysin samaa mieltä komission kanssa eli kun lainsäädäntöä kehitetään niin Meillä pitäisi olla kunnolla tietoa. Ja siksi en nyt ymmärrä, miksi tätä direktiiviä pitää nyt muuttaa ennen kuin edellistä direktiiviä on edes siirretty kansalliseen lainsäädäntöön ja sen vaikutuksia tunnettu. Uusiin toimiin pitää ryhtyä ainoastaan, jos katsotaan, että tämänhetkinen lainsäädäntö ei riitä. Ja tämä koskee erityisesti tätä tapausta, kun kyse on perusperiaatteista sisämarkkinoilla, eli liikkuvuuden vapaus ja palveluiden tarjoamisen vapaus rajat ylittäen. Meidän täytyy nyt olla valppaina. Me yritämme torjua petoksia ja muita väärinkäytöksiä. Se on tietysti tarpeen, mutta meidän ei pidä luoda byrokratiaa tai muita esteitä työliikkuvuudelle tai viime kädessä Euroopan kilpailukyvylle. Kiitos. Tuomna komissar. Sitten komission jäsen. Teillä on vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you well, Kiitoksia puhemies. Kiitän parlamentin jäseniä tästä vilkkaasta keskusta. Puhun ihan lyhyesti, koska pidin jo varsin pitkän johdon alussa, mutta mielelläni kuitenkin sanon seuraavan asian. Haluan kiittää teitä tästä hyvästä keskustelusta. Tämä osoittaa, että se mitä odotinkin, joillekin tämä on liikaa, joillekin tämä on liian vähän, jollakin tämä tapahtuu liian nopeasti, toiselle taas emme esitä ehdotuksia tarpeeksi nopeasti. Panen kuitenkin merkille puhemies ja tämä saanut varsin myönteisen tunnelman, että parlamentin jäsenet ovat valmiita siihen, että kuuntelemme toisemme, teemme yhteistyötä ja tarkastamme yhdessä, miten tämä asia voidaan viedä onnistumiseen loppuunsa tämä näkyy monista puolueista ja arvostan tätä kovasti. Haluan sanoa vielä, että seuraavana sen, minkä takia me nyt tämän ehdotuksen olemme tehneet ja miksi emme odota, kunnes tämä täytäntöönpanodirektiivi tulee on saatu aikaan kansalliseen lainsäädäntöön. Syy on ihan selvä. Tämä toinen direktiivi on tulossa ja meidän pitää varmistaa, että jäsenvaltiolla on enemmän välineitä käsissään, jotta voivat paremmin tehdä yhteistyötä Mm, ja soveltavat paremmin olemassa olevia sääntöjä. Täytäntöönpanodirektiivi on olemassa sen takia, että esittäisiin väärinkäytöksiä ja petoksia ja varmistaa se, että säännöt toteutuvat paremmin. Jäsenvaltiolla on nyt tarvitsevat enemmän välineitä ja tämän, ne saavat juuri tämän täytäntöpandirektiivin kautta. Se on hyvää lainsäädäntöä se stimuloi, kannustaa jäsenvaltioita äh, siirtämään tämän direktiivin ajoissa kansallisen lainsäädäntöön. Odotamme, että se toimii näin 18. kesäkuuta mennessä, koska se on aikaraja. Mutta tämä ei vielä riitä. Meidän täytyy, meiltä on rohkeutta tarkastella itse syitä ja materiaalisia sääntöjä, joita me toteutamme, täytäntöönpanemme. Täällä on puutteita ja tämän takia ehdotuks, näitä ehdotuksia on tehty, suuntaviivoja on tehty meidän pitää työstää näitä kaikkia ja kes, pystyä tekemään tällainen keskitetty tarkastelu ja varmistamaan sama palkka samasta työstä. Ja sen takia me tämän ehdotuksen olemme nyt tehneet, em, tehneet emmekä odota, että tämä täytäntöönpanon direktiivi on siirtynyt kansalliseen lainsäädäntöön. Jos sitäkin tullaan arvioimaan ja tarkastelemme myös näitä perussääntöjä puhemies, meillä on varmasti vielä tarpeeksi aikaa ja meillä on myös tilaisuus toimia jotta voimme vielä keskustella näistä teknisistä yksityiskohdista, mutta antaisin yhden lyhyen vastauksen. Täällä on puhuttu kaavakkeesta, joka osoittaa, että ihmiset maksavat sosiaaliturvan, saavat sosiaaliturvan alkuperämaassa. Tämä kysymys tullut esille, mutta voin varmistaa, että me tulee sosiaaliturvan koordinointiin, niin otamme tämän huomioon ja varmistamme sen, että tällainen hyvä asiakirja saadaan tästä kaavakkeesta. Haluaisin myös viitata eri kysymykseen, joita on tullut, että maksimi, pyrimme varmistamaan saman palkan samassa, samassa työpaikassa ja haluamme, että tämä todellakin näkyy myös työehtosopimuksessa, mutta meidän täytyy toimia lainsäädännön puitteissa, jossa me työtä teemme. Meidän pitää mennä niin pitkälti jossakin olosuhteissa ja kehottaisin teitä lukemaan huolestaman tekstin. Joissakin olosuhteissa menemme niin pitkälle, että myös työehtosopimuksia voidaan tehdä yritystasolla, yksityisessä, yri, yksittäisessä yrityksessä direktiivin pohjalta, mutta me, meidän pitää noudattaa kuitenkin ja Tämä asettaa rajoituksia tällä asialla, mutta lukekaa huolella tämä ehdotus, niin näette, että me pyrimme, korostamme työehtosopimuksia ja kunnioitamme, noudatamme tässä työ, työmarkkinaosapuolten tahtoa. Niin kuin alussa sanoin, me haluamme varmistaa, että liikkuvuus Euroopassa etenee. Ja jotta tässä onnistutaan, meidän täytyy, meidän täytyy olla selkeitä sääntöjä, reiluja, oikeudenmukaisia sääntöjä ja, ja sellaisia toteutettavia sääntöjä, jotta myös noudatetaan niitä kentällä. Mutta tarvitaan myös sitä, että ihmiset hyväksyvät tällaiset säännöt, että ne ovat reiluja. Niiden pitää myös tuntua sosiaalisesti hyväksyttäviltä ja tämä on innottanut meidän tämän ehdotuksen tekemisessä ja yhdessä teemme jatkossa yhteistyötä ja teemme jäsenvaltion kanssa työtä ja olen vakuuttunut siitä, että täällä nyt onneksi on ollut hyvää tahtoa ja tätä kautta pystymme löytämään ratkaisuja myös yhdessä. Kiitoksia vielä keskustelusta ja kiitoksia tästä rakentavasta asenteesta, niin puhemies. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Onko teillä puhe, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Niin puhemies, Rasi, että vastaisitte tähän huoleeni, sillä totesiin, että tämän keskustelun aikana yksikään äärioikeiston ryhmän jäsen, Front Nationalin tai FNn jäsen ollut osallistumassa keskusteluun tai pyytänyt puheenvuoroa, joten haluaisin tietää, että kielsittekö heitä puhumasta vai eikö heitä kiinnostanut tämä keskustelu ollenkaan, sillä jokaisessa vaalikampanjassa he kuitenkin puhuvat tästä vaikka nyt olemme tekemässä todellista työtä. Totesin kuitenkin, että he eivät olleet läsnä tänä iltana. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta esityslistalla, eli sosiaalinen, äh, suullinen kysymys.